the floor. Okay, okay so you, you start. Chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. No niin, hyvät kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. Nous voici réunis pour une réunion. Me olemme täällä nyt kokoontuneet erittäin tärkeään kokouksen se on todiste Euroopan parlamentin tottumuksesta tehdä töitä äärimmäisen lyhyiden määräaikojen puitteissa ja kapasiteetistamme kokoontua suurissa kokoonpanoissa, kun useimmat valiokunnat luottamuksellisesti tekevät yhteistyötä. Haluaisin varmistaa, että kokouksen esityslistasta ollaan yhtä mieltä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Haluaisin vain ottaa yhden relevantin kysymyksen esille. Asiakirjaa ei ole käännetty. Meillä ei siis ole muuta kuin englanninkielinen versio. Oletan, että tämä nyt menee työjärjestyksen vastaisesti. Kysynpä, onko sellaisia olemassa, olosuhteita olemassa, että äänestettäisiin Voidaanko tästä nyt äänestää tällä hetkellä? Ymmärrän, että tämä menee työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti ja syistä. Jos nämä valiokunnat edelleen haluavat pitää kiinni tästä äänestyksestä, niin minä en luonnollisestikaan osallistu tähän äänestykseen. Kiitoksia. La traduction sera à votre disposition. Pour... Asiakirjan käännös on käytettävissänne käsittelyä varten. Has been sent to your e group, to the GUE group, apparently. So... versio on kyllä GUE-ryhmälle lähetetty, joten voitte sen lukea. True, they, they, we, we don't have the, this version. Se ei ole totta, meillä ei ole tätä versiota. Meillä on luonnos, mutta meillä ei ole koko versiota. Ei portugaliksi, eikä millään muullakaan kielellä. Bien, en tout cas, je vous confirme que... Joka tapauksessa vahvistan teille, että käännökset ovat käytettävissänne eri kieliversioina täysistuntoa varten. Pöytäkirjat 20. huhtikuuta kokouksesta ja ne on hyväksytty, jos niihin ei ole mitään huomioita. 20. huhtikuuta muistan, että äänestimme tekstistä ja teksti, tekstistä keskusteltiin Kolmikanta neuvottelut olivat pitkät, mutta erittäin hedelmälliset. Ja tänä päivänä meillä on sitten tekstiversio, joka ei ole täysin identtinen siihen, sen kanssa, joka 20. huhtikuuta hyväksyttiin. Ja tästä syystä kannattaa verifioida, että todellakin valio, yhteisvaliokunnat voivat hyväksyä kolmikantaneuvottelun tuloksena saadun versio. Peut-être que Roberto a quelques mots à ajouter avant que l'on... Kenties Robertolla on muutama sananen tässä lisättävänä ennen kuin me kuulemme esittelijää ja äänestämme asiasta. Kiitos Jean. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijöille, haluaisin kiit- onnitella neuvottelutiimiä henkilöstöä, sihteeristön jäseniä ja poliittisten ryhmien henkilöstöä. Tässä on tehty nyt erinomaista työtä, olemme pitäneetkin tiukoista aikatauluista ja päässeet menestyksekkäästi näiden hankaloiden, hankalien neuvotteluiden päätöksen niin, että on täysin noudatettu kahden valiokunnan mandaattia lopputeksti on lähetetty GUE-ryhmälle. Ja tämä todella osoittaa, kuinka hienosti Euroopan parlamentti on tässä onnistunut. Olemme tehneet tässä tiivistä yhteistyötä ja onnistuneet tässä yhdessä. Kiitoksia kaikille. Nyt annan puheenvuoron lyhyesti kahdelle esittelijälle ensin Jose Manuel. Kiitoksia. Haluaisin kiittää uudelleen kahta valiokuntapuheenjohtajaa Haluaisin kiittää myös yhteisesittelijää Uudo Pulmania. Samaten kiittäisin kaikkia varjoesittelijöitä. Totta kai kiitän myös kahden valiokunnan sihteeristöä. Samaten esitän kiitokseni ryhmien, poliittisten ryhmien jäsenille, ryhmien neuvonantajille ja eritoten oman ryhmäni neuvonantajille Stefania ja Anna kiittäisin. Toteaisin myös, että meillä on ollut aivan valtava työmäärä lyhykäisessä määräajassa, josta pidimme kiinni. Me olemme tehneet valtaisan työn, mutta se ei ole sama työ kuin 20. huhtikuuta hoidettu työ, vaan tämä on paljon parempi vielä. Meillähän oli parannettavissa oleva teksti. Ja hyvin lyhyessä aika ajassa olemme käyneet merkittävän keskustelun. Alussa tuntui, että rahoituskysymyksiä oli mahdotonta ratkaista. Olemme vähentäneet vaikutusta Euro- Horisontti 2020 verkkojen Eurooppa-hankkeeseen 20 miljoonaa eurolla. Me olemme antaneet oman panoksemme kaikkeen tähän työhön. me olemme antaneet demokraattista oikeutusta ja olemme vaatineet ja saaneet aikaiseksi avoimuutta guidelineilla ja kaikilla muilla. Ja samoin tällä raportoinnilla, jota nyt vaaditaan. Me olemme sanoneet, että jos tämä menee hyvin, me jatkamme eteenpäin. Jos ei, niin sitten komission täytyy toimittaa meille lainsäädäntöehdotus, jolla tätä voidaan parantaa. Ja jos tämä tietysti ei toimi yhtään ollenkaan, niin sitten tämä, tämä lopettaa tähän. Tässä on äärimmäisen tärkeää asia, eli neuvontafoorumi, joka on ilmainen suurille yleisölle ja hyvin alhaisella maksulla saatavista pk-yrityksille. Suurten yritysten tietysti täytyy maksaa enemmän. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä. Meillä on uusi väline sellainen, joka on täysin erilainen verrattuna siihen, mitä aikaisemmin oli. Tämä on lisää, tämä on täydentävä, tämä auttaa kasvua, työllisyyttä ja Euroopan parlamentti on tehnyt tästä ö, vielä paremman kuin mitä komissio ehdotti se tehnyt sellaisen, että se voi toimia, se voi jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa. Se on mahdollisuus, mutta samalla myös haaste. Se on haaste alueille, haaste edunsaajille ja olen varma siitä, että me pääsemme loputavoitteeseemme eli lisääntyviin työpaikkoihin, parempaan kasvuun ja parempaan kilpailukykyyn Euroopassa. Kiitos. Udo Bull, Kiitoksia. Seuraavaksi Udo Bulman. Meine sehr verehrten... Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Omalta osaltani haluaisin myöskin kiittää kumpaakin valiokunta puheenjohtajaa. Yhdeksän trilogia eh, aamu varhaiseen monesti ja sitten ilta kuudesta aina aamu kah, puoli kahdeksan tämä viimeinen käsittely ja paineet olivat kovat myöskin sihteeristölle. Lämpimät kiitokset myös teille ja kiitokset kaikille työntekijöille. Kiitokset myös omille eh, ryhmätoimistoillemme ja myös valiokuntien puheenjohtajille. Ensimmäisessä kokouksessahan eh, nämä kaksi, Fernandes minä emme ole valmiit antamaan luottokortteja sitä varten. Meiltä kysyttiin, olisiko mahdollista tältä pohjalta investoida esiriin ja antaa luottokortit näin sinisilmäisenä uskoa, että näin tehdään, mutta ei uskallettu. Nyt sitten on päästy tilanteeseen, että on mahdollista äänestää hallintojohtajasta, eli tilanne on muuttunut ihan kokonaan. En tiedä, miten luottokortteja tässä ajateltiin, mutta jotain on saavutettu, ihan uudenlainen rakenne. Ja olemme osalta kantamassa vastuuta siitä, miten rahasto toimii, ja voimme olla myös valitsemassa eh, henkilökuntaa. Ja tämä on ilman muuta tärkeä asia, joka palvelee eh, valiokuntiemme hyötyä, mutta ilman muuta myöskin on hyvä asia kansalaisten ja veronmaksajien kannalta. Tämän lisäksi päätimme ja saimme vietyä läpi sen, että on tietyt investointikriteerit, sellaiset, eh, joissa huomioidaan se, mihin huomioidaan, mihin sijoitetaan tulevaisuuden hankkeisiin ja projekteihin, sellaisiin, joita tarvitaan, jos halutaan eh, keskiluokka eh, parantaa ja saada myöskin parempi infrastruktuuri Eurooppaan. Eli uudet metodit, uudet varat, jotka sitten varmistetaan sääntöjen mukaan ja kaiken kaikkiaan on saatu oikein hyvät kappaleet aikaan näistä asioista. Investointidirektiivit on huomioitu ja määritelty tässä yhteydessä. Neuvosto ja komissio ovat tähän saakka torneet tämän, mutta nyt tämäkin on parlamentin esityksessä otettu mukaan. Skopod on otettu mukaan ja delegoidun säädöksen myötä se tullaan huomioimaan ja näin voimme vaikuttaa myöskin siihen, miten hankkeet valikoidaan objektiivien hyödyllisyyskriteerien pohjalta. Eli tämä ilman muuta on kaikki ollut suurta edistystä. Tämän lisäksi määritettiin se, että jäsenmaiden tulee ja voi investoida tähän rahastoon järkevällä tavalla, taloudellisesti kannattavalla tavalla – ja siten, että lisäkasvu ja lisätyöpaikat mahdollistuvat. Ja komissiolta tullaan saman julistus eh, tämän asian painottamiseksi vielä kertaalleen. Eh, hyvät kollegat, eh, Manuel Fernandesia on syytä kiittää. Hän on todella tehnyt erinomaista työtä, mitä tulee talousarviopolitiikkaan ja pitänyt huolen siitä, että eh, suurimmilta vahingoilta vältytään, mitä tulee talousarvioon ja on saatu aikaan kompromissi, jonka pohjalta on hyvä jatkaa ja tulevaisuudessakin voidaan sitten eh, korjata haitat eh, siten, mikä aikaisemmin ei ole ollut mahdollista. Haluaisin myöskin kiittää esittelijöitä näistä valiokunnista ja varjoesittelijöitä myöskin alussa ensimmäisessä kokouksessa totesimme, että jos onnistumme ja tässä yhteisessä ponnistuksessa kirjoitetaan historiaa parlamentin historiassa, koska tässä on nyt valiokuntarajat ja ryhmärajat ylitetty ja näin mahdollistetaan lisäinvestoinnit Eurooppaan. Ja todellakin tässä hyvässä yhteistyössä hengessä on toimittu ja siitä on teitä kaikkia kiittäminen ja näin on saatu aikaan tällainen oikein hyvä sopimus täällä Euroopan parlamentissa ja toivottavasti nämä myönteiset kokemukset eh, voidaan hyödyntää myös jatkossa, kun tulee uusia lainsäädäntöhankkeita. Thank you, thank you indeed. Kiitoksia oikein paljon ja vielä kerran onnittelut kahdelle esittelijälle. Jean. Niin, minä äh, liityn kaikkiin näihin kiitoksiin, joita on esitetty. Meillä on ollut hyvin intensiivisiä hetkiä tässä, ilmiselvästikin. Viimeinen kolmi kantakeskustelu päättyi kello kahdeksalta aamulla. Mutta selvyys ja Mm, ihmisten mielipiteet ovat mahdollistaneet sen, että olemme päässeet eteenpäin ja tänä päivänä ehdotettava teksti on edistystä verrattuna siihen, jonka hyväksyimme 20. huhtikuuta. Joten en epäile hetkeäkään sitä, etteikö tänään saataisi vieläkin merkittävämpi enemmistö tämän taakse. Siirrymmekö nyt äänestyksiin? Onko teillä äänestyskorttinne? Hoidamme tämän nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksenä. Sihteeristö pyytää ensin testiäänestystä. Koeäänestys alkaa. Onko kaikilla kortti? Yksi jäsen ilman korttia, selvä. Guelainen. Hyvä. Alors on va procéder maintenant au... No niin, siirrymme nyt äänestykseen. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Kaksi jäsentä vielä puuttuu. Äänestys päättyy. Seitsemänkymmentäkahdeksan annettua ääntä, 63 puolesta, 14 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Ja kenellä nyt ei ollutkaan korttia. Eli sieltä yksi vasta ääni vielä, 15 ääntä vastaan. No niin, voimme onnitella. Monsieur Gara? Excuse me, my card was not working. Niin minun korttini ei toiminut, hyvä puheenjohtaja. One more in favor. Very... Eli yksi puolesta ääni lisää, selvä. Täysistuntoäänestys on seuraavassa mini-täysistunnossa. Kiitokset teille kaikille. Ja me aloitamme myös keskustelut asetuksen täytäntöönpanosäädöksissä. Voimme päättää kokouksen. Kiitoksia. everything, for Greece is okay. We're voting. Yeah.